So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Niin, hyvät kollegat. Voisitteko istuutua? Niin, kaikille hyvää huomenta, hyvät kollegat. Toivon, että kaikki täällä kokous salissa, tulkit mukaan lukien, ovat viettäneet hienon kesäloman ja ovat nyt mielellään takaisin. Ja kun katson ympärille, niin, niin, niin jotkut ovat vielä matkallakin. Toivon, että yhden puolikymmenen mennessä pääsevät paikalle, koska silloin on äänestykset. Avaan kokouksen tämän päivän osalta. Ja haluaisin ilmoittaa nyt, niin kun löytäisi nämä paperit täältä kaksi uutta, eikö nyt se on sitten hävinnyt. Kaksi uutta kollegaa toivotamme keskuuteemme varajäseninä valiokuntaan. Tulevat sean Marika Vada ja sitten edustaja Prioris, toivottavasti ensin oikein. Anteeksi, kyllä se vielä rupeaa sujumaan. Nimien, nimien kanssa on vähän vaikeuksia. No, tämän päivän kokouksessa meillä on kaikki kielet mukana, poikkeuksena Malta, Kroatia ja Geelin kieli. Tämän verran tiedotuksista. Sitten toiseksi on ollut vuoropuhelua YK vammaisten oikeuksien komitean kanssa – Ja tässä tilaisuudessa 27.–28. elokuuta ollut mukana kollega Kosa. Ja hän nyt mahdollisimman lyhyesti ja tiivisti kertoo meille siitä, minkälaisia keskusteluja tässä tilaisuudessa käytiin. Olkaa hyvä, kollega Kosa. Kiitos, puheenjohtaja. Pyrin puhumaan lyhyesti mutta tämä on melko vakava aihe. Haluaisin aloittaa faktoilla. Ensinnäkin on olemassa tämä yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja EU on yksi allekirjoittaneista osapuolista. Tämä on hyvin poikkeuksellista. Ei ole yhtäkään valtiota allekirjoittaneena osapuolena, vaan kokonainen ryhmä valtioita ja kansainvälisiä järjestöjä – kansainvälinen järjestö. Ja totta kai on olemassa elin, joka jatkuvasti valvoo sitä, miten tätä yleissopimusta pannaan täytäntöön. Ja EU on myös ollut tässä mukana. EUn toimielimet sopivat perustavansa kehyksen tarkistamaan tämän yleissopimuksen täytäntöönpanon. On kolme parlamentin valiokunta, jotka osallistuvat tähän työhön. Ja meidän valiokuntamme on johtava valiokunta, minä olen asiasta vastaava kollega. Ja meidän valiokuntamme lisäksi Libe ja Peti myös tekevät työtä kanssamme. Työ alkoi meidän osaltamme huhtikuussa. Ja minä matkustin Geneveen huhtikuussa osallistumaan tähän vuoropuheluun. Tässä vuoropuhelussa selitettiin mistä kehyksissä olisi kyse. Ja nyt sitten elokuussa 27. 28. päivä Euroopan komissio piti esityksen. Komissio itse asiassa lähetti kyselyn ympäri EUta. Ja sitten se keräsi vastaukset ja vei ne Geneveen ja edusti siellä EUta ja antoi vastaukset Työllisyysvaliokunta tulee tekemään jatkossa työtä asian parissa. Tämän vammaissopimuskomitea tulee päätelmänsä kirjaamaan tänään tai huomenna, ja meidän valiokunta pitää reagoida tähän. Joko tulee tarjota uusia ehdotuksia liittyen lainsäädäntötyöhön tai muihin asiakirjoihin, Ensinnäkin haluaisin mainita nämä säästötoimet, jotka liittyvät finanssikriisiin, sitten rakennerahastot ja niiden käyttö. Näistä saimme kysymyksiä näistä kahdesta aiheesta. Sitten oli muitakin kysymyksiä liittyen siihen, miten EUn lainsäädäntö voisi tukea esteettömyyden täytäntöönpanoa, kuten kaikki kollegat tietävät neljä vuotta sitten komissio lupasi, että se antaisi uusia ehdotuksia esteettömyyslainsäädännöstä. Oli muitakin kysymyksiä liittyen lainsäädännölliseen edustukseen vammaisten osalta. Se, että onko heillä äänestysoikeus, jota limitetäänkö sitä, mitä EU aikoo tehdä asian eteen auttaakseen näitä ihmisiä. Jopa etyysloma mainittu mainittiin kehityspolitiikka ja muita aiheita mainittiin. EU sai paljon kysymyksiä näistä aiheista ja viimeiseksi mainitsisin näistä kehyksistä ja tämä liittyy meidänkin työhömme. Kyse on riippumattomasta mekanismista, joka tarkistaa työmme toimintaa, mutta komissio itse on sen jäsen ja huomaan, että komissio Genevessä Huomasin, että siellä komitea Genevassa kritisoi meitä tämän takia. Ja me edustimme parlamenttia, me puhuimme päätöslausumasta, joka hyväksyttiin toukokuussa täysistunnossa. Ja tämä oli hyvin positiivinen askel. Uskoakseni kollegat jo tietävät, että tänä syksynä laaditaan uusi raportti liittyen tähän YK-sopimuksen täytäntöönpanoon. Ja tämä osoittaa sen, että työllisyysvaliokunta on hyvin sitoutunut tekemään töitä tämän asian eteen. Ja haluaisin vain muistuttaa teitä yhdestä asiasta. Syyskuussa perustettiin verkosto parlamenttiin. On yhdeksän valiokuntaa, jotka lähettävät jäseniään tähän verkostoon, tähän ryhmään ja uskon, että saamme laadukasta työtä. Kiitoksia puheenvuorosta, jotta voisin antaa tietoa tästä. Kiitokset kollega Kosalle. Tämä oli hyvin lyhyt ja tiivis raportti. Kiitos siitä. Sitten mennään esityslistan kohtaan kolme. Työvälityspalvelujen Euroopan verkostot, liikkuvuuspalvelujen tarjoaminen työntekijöille ja työmarkkinoiden yhtymisen tiivistäminen. Tästä mietinnöstä, Pekkerin mietinnöstä päätettiin tai se hyväksyttiin 23. kesäkuuta ja saman aikaan äh, annettiin sitten neuvotteluvaltuutus komission kanssa ja neuvoston kanssa. Ja ensimmäinen tapaaminen oli 15. heinäkuuta, joka onnistui hyvin. Siellä jo ensimmäisestä kohdista neuvoteltiin. Minulla on täällä merkittynä muistiossa, että menestystä ja edistystä saavutettiin. En nyt halua kuitenkaan äh, <clears throat> tässä hyvät asioiden edelle, että kollega Becker saa itse kertoa, mitä sillä tapahtui, mutta ei enempää kuin 10 minuuttia pyydän kiitoksia. Heti alkuun sanon, että iloitsen nyt tästä mahdollisuudesta kertoa teille tästä Edistyksestä tämä on ollut edistystä tähän asti. Kolmas trilo- äh, tai toinen trilogia oli eilen. Siellä hyväksyttiin se, tai sovittiin sellaisesta menettelystä, että ensin artiklat, sen jälkeen johdantosakappaleet. kappaleet. Artiklassa päästiin hyvin eteenpäin Ensinnäkin liittyen siihen kysymys asettelun, että miltä Eurosverkoston pitäisi näyttää. Siellähän on hyvin monimutkaisia rakenteita, eurooppalainen koordinointitoimisto, kansalliset koordinointitoimistot. Sitten on kyse siitä, että julkisilla on etuoikeutettu rooli työvoimavälityspalveluilla. Ja aina sitten tulee esille kysymys yksityisistä esille palveluntarjoajista, kansalaisjärjestöistä ja kaikki tämä on hyvin monimutkainen keskustelu. Mutta sikäli kun voidaan sanoa, niin meillä on samanmielisyys ja näistä sanamuodoista vielä täytyy vääntää. Sitten tärkeä näkökohta on työmarkkinaosapuolten rooli ottaa sinne mukaan. Siinä ei ole enää ristiriitaa, mutta kyse on enemmänkin teknisistä kysymyksistä niin, että uskomme, että vaiheittain palapalalta pääsemme eteenpäin, niin kuin valiokunnassa päätettiin. Mitään suuria kompastuskiviä ei ole näkyvissä. Tärkeää on se, että meillä on myönteinen rakentava ilmapiiri. Komission neuvoston puolella myös tässä ei ole minkäänlaista tunteisiin liittyviä esteitä. Haluan tässä, tästä kiittää vielä tässä vaiheessa, koska ei se ole mitenkään itsestään selvää, että meillä on ihan näin suvereeni puheenjohtaja, sihteeristö Barbara. Kaikki ovat tehneet erinomaista työtä. Se on ihan hienoa apua meille. Oikeudellinen yksikkö Mario on hyvin tehokas tehokas ja erityisesti yhteistyö varjoesittelijöidemme kanssa ja heidän työntekijöiden kanssa on oikein hirveästi. Toivottavasti en nyt pitkästä teitä, mutta tämä täytyy kuitenkin sanoa myös se, jos, ja kertoa silloin, jos esitykset sujuvat myös hyvin. Kiitoksia kollega Pekkerä, tämä kuulostaa kaikki oikein hienolta. Ja toivotan jatkossakin menestystä näissä neuvotteluissa. No niin, ihan liian nopeasti on mennyt. Äänestykset ovat nimittäin aikataulutettu puoli kymmeneen. paino vähän liikaa kaasua. Joten täytyy pitää pieni tauko. Mutta varmaan teillä on nyt tällä välin tarvetta sitten keskustella myös näistä loman tuloksista. So, Kolleginnen und Kollegen. Niin, hyvät kollegat, nyt pyytäisin teitä istuutumaan. Please take your seat, please. Hei hei! Kolleginnen Kollegen. Dann... Niin, kollegat, sitten tulemme äänestykseen budjetista. Ainakin se osa, siis josta me työllisyysvaliokuntana käsittelemme, tai missä meillä lausunnonanto on. Ja nyt tässä 94 tarkistusta äänestyksessä on äänestettävänä. Ja näistä tarkistuksista aloitetaan nyt äänestys. Kuusi kaksi kolme kahdeksan tarkistus. Näyttäkää kädellä, jotka ovat puolesta. Kiitos vastaajanet. 6238 hylätty. Sitten 6232 Puoltoäänet vastaan tyhjää hyväksytty. 6239 puolesta vastaan hylätty. 6245 vastaäänet hyväksytty. 6200 puolesta vastaan. Ensimmäisellä oli enemmistö, kiitos. Jaha, tarkistetaan. 6200 tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta 17 vasta. Hyväksytty. Sitten 6246 puolesta. Näyttäkää kädellä vastaan. Aha, 6246 minä ilmoitin. Se on oikein. Eli vielä kerran. 6246 vielä kerran. Puolesta vastaan. Viimeisellä oli enemmistö, joten hylätty. Sitten 6240 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 6201 puolesta vastaan. Ensimmäisellä oli enemmistö hyväksytty. 6202 puolesta vastaan tyhjää. Ensimmäisellä enemmistö hyväksytty. 6233 puolesta vastaan ensimmäisellä enemmistö hyväksytty 6242 puolesta vastaan hylätty. Sitten on 6243 puolesta vastaan. Tämän tarkistamme. 6243 tarkistus. Ovatko kaikki äänestäneet? Se on hyväksytty. Sitten 6248 puolesta vastaan hylätty. Sitten meillä on 6249 puolesta vastaan. Se on selkeästi hylätty. Sitten 62.34 puolesta vastaan hyväksytty. 62.50 puolesta vastaan selkeästi hylätty. 62.03 puolesta vastaan hyväksytty. 62.04 näin muodoin 6250 raukeaa, eikö niin? Ja 6252, eli 6235 puolesta vastaan hyväksytty. 6253 ja 6254, niistä voimme äänestää samanlaisina yhdessä puolesta vastaan Molemmat hylätty. Ah, tarkistetaan. 62.53 ja 62.54 tarkistetaan. Niin, Ines, super, olkaa hyvä. Olisin um, vain sanoa, että täällä on jäsen, jolla ei ole korttia. Onko hänet laskettu, kun hän on äänestänyt, eli yksi jäni lisää Guelta. Wir können per Hand zählen, ja. Voidaan tietysti laskea käsistä. Tarkkailemme tätä ja pyydämme osoittamaan kädellä sitten selkeästi. Todetaan myös, että S ja D on yksi liikaa. Kuka luopuu S ja Dstä? vapaaehtoisesti vai pitääkö jotain päättää? Jutti, sinun on yksi pelaaja liikaa kentällä. No nyt on ok. Oliko vielä komplikaatioita, joita täytyisi ratkoa? Hyvä. Nyt sujuu. No niin. 6255 puolesta vastaan. Niin, anteeksi. Niin siis olemme 6256 vain huomiota. Puolesta vastaan hylätty. Sitten 6205 puolesta vastaan. Viimeisellä enemmistö hylätty. Sitten 6257 puolesta vastaan. Sekin on hylätty. Sitten 6258 puolesta vastaan Tämän tarkistamme. 62.58 tarkistamme. S ja D yksi liikaa. Te aina laitatte tuon varamiehen, varapelaajan kentälle. No nyt on hyvä. 6258 hyväksytty. Sitten olemme kohdassa 6260 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 6260 huomiot puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tulemme tarkistukseen 62-62 puolesta vastaan. Tämä ei ollut tarpeeksi selkeä. Tarkistuttaisin asti 62-62. Tarkistetaan koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. Mm. Olisi pitänyt nähdä oikeastaan. 6207 puolesta vastaan. Jaha, vaikeaa, vaikeaa. Tämän tarkistamme. 6207. Ovatko kaikki äänestäneet? No sitten katsotaan. Se on hylätty. Sitten 62-63 puolesta vastaan. Selkeästi hylätty. 62-64 puolesta vastaan. Sekin on hylätty. 6264 huomiot puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten 62, 66, entäs 65, 64 hyväksyttiin. Aha, minä olen tässä vähän lomalla vielä. Siis 62-65 puolesta vastaan hyväksytty. 62-66 puolesta vastaan Hylätty. Sitten on 62-67 puolesta vastaan. Sekin on hylätty 62. 67 huomiot puolesta vastaan. Sekin hylätty. Sitten 62-68 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 62-69 puolesta vastaan hyväksytty. 62-70 on sama. Pitääkö äänestää? Ei tarvitse enää. Sitten 62-71 puolesta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 Juuri totesimme tässä, että tässä luettelossa on virhe 6271. Siinä pitäisi olla se viittaus, että se raukeaa, kun aiemmat 6269 ja 6270 on hyväksytty. Tämä on nyt selvitetty. Sitten kuitenkin ollaan vielä 6272 puolesta vastaan. Tämä tarkistutetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Näin on. Mikäs tulos on? 49 vastaan. Näkökyvyssäni on tänään vika. Sitten tarkistus 6208 puolesta vastaan hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Ei, ei, ei. Kuusi kaksi seiska seiska puolesta vastaan. Ensimmäisellä enemmistö hyväksytty. 6278 sitten vastaäänet. Sekin hyväksytty. Sitten 6279 puolesta vastaan. Ensimmäisellä taisi olla enemmistö hyväksytty. Sitten 62.10 puolesta vastaan hylätty. 62.80 puolesta vastaan hylätty. 62.80 tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Kiitos, tulos sitten hylätty. Sitten 62 11 puolesta vastaan hylätty. 62 81 puolesta vastaan hylätty. Sitten 62 12 puolesta vastaan sekin on hylätty. 62 82 puolesta vastaan. Sen tarkistamme. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty. Sitten on 62.13 puolesta vastaan Jälkimmäisellä enemmistö hylätty. 62-83 puolesta vastaan hyväksytty. Kuusi ensin luvut vastaan hylätty. 6284 huomiot puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistetaan 684 huomiot. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyvä. Ja sitten tulos. Hylätty. Sitten 62-85 puolesta vastaan hylätty. 62-15 puolesta vastaan hylätty. Sitten 62-16 puolesta vastaan hyväksytty. 62.17 puolesta vastaan. Tarkistetaan 62.17 koneellisesti. Olihan se selvä. Niin, nyt lomalta palattua ilmaiskaa mielipiteenne selkeästi äänestyksessä. Tällä kertaa moitte konservatiiviselle puolelle, mutta ei mitään poliittista arviointia. 6286 puolesta vastaan. Tällä toisella taisi olla enemmistö hylätty. 6218 puolesta vastaan. No. Kuskas 18 tarkistetaan kaikista huolimatta. Selkeästi vastaan. Jos äänestytään liian nopeasti ja sitten kädet heiluvat kuin... Niin en saa sitten tulosta selkeäksi, kun ei enää ketkä olivat oikeasti vastaan, mutta yritetään nyt. Ei nyt protestoida siellä salissa. Niin, olkaa hyvä. Sie machen das sehr, sehr gründlich, aber ich sag... Teette tämän kovin perusteellisesti, mutta kun siis Karin suuren ryhmän koordinaattorit äänestävät yhtä aikaa, niin on selkä selvää, mihin, mihin, mihin suuntaan mennään. Siis teette tämän kovin perusteellisesti, mutta mietin vain tätä, että jos eh, meillä ensi kerrallakin olisi paljon äänestyksiä, niin menee aika paljon aikaa. Eli siinä mielessä voitte tehdä sen nopeamminkin, kun juuri mietitte, että oletteko liian nopea. Ihkärän. Siis takaan teille, että voi myös nopeamminkin tehdä, mutta mm, otan tämän huomioon vastaan. 6.287 puolesta vastaan. Ylätty 619 puolesta vastaan hylätty. 6220 puolesta vastaan hylätty. 6221 puolesta vastaan. No, aika vaikeaa. Tarkistamme. 62-21. Kiitos. Ovatko kaikki äänestäneet? Onko tulos? Oho, niukasti hylätty. Silloinkin, kun lasketaan tämä yksi ääni lisää. Eli hylätty. 6222 puolesta vastaan. Samanlainen tilanne, tämänkin tarkistamme 6222 koneellisesti pyydän. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Eli tuossa tuloksessa hylätty. Ei kun sehän täytyy laskea lisää, eli hyväksytty. Kus kaksi kaksi kaksi äänin kaksi viisi kaksi neljä hyväksytty. Sitten kompromissi. Hetkinen. Kompromissi 62.95 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten meillä on 6224 puolesta vastaan hylätty. Sitten ollaan tarkistuksessa 6225 puolesta vastaan. Luulenpa hyväksytty Haluatteko tarkistaa? Joten tarkistamme 62-25. Ovatko kaikki äänestäneet? Näin on. Sitten meillä on tulos. Se on hylätty. 60-26 puolesta vastaan hylätty. 62, 27 puolesta vastaan. Sekin hylätty. 62, 89 puolesta vastaan hyväksytty. 6228 puolesta. Eikö se raukeakin, sori vaan, sori vaan. Eli sitten kompromissi 62, 94 puolesta vastaan hyväksytty. 62, 91 puolesta vastaan ensimmäisellä enemmistö hyväksytty. 62-30 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 62-92 luvut puolesta vastaan hylätty. 62-92 huomautukset puolesta vastaan hylätty. 62-31 puolesta vastaan hyväksytty. 62-93 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten loppuäänestystä budjettitarkistuksista ei ole. Tämä annetaan nyt sitten asiasta vastaavalle valiokunnalle näin tiedoksi, kuin tänään on tästä päätetty. Eli tämän päivän osalta ollaan esityslistan lopussa. Kiitos kaikille myötävaikuttaneille. 15. syyskuuta nähdään jälleen. 9.30-12.30 ja 15-18.30. Hyvää päivänjatkoa jatkoa vielä ja kaikkea hyvää. No, joo,